Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo. Hyvää iltapäivää kaikille. Voisimme aloitella. Ensinnäkin tärkeä tiedoksianto, koska Sure-valiokunta äänestää talousarvioesityksestään huomenna 25. toukokuuta. Olemme päättäneet aikaistaa huomisiltapäivän kokoustamme niin, että se alkaa kello 14. Näin meidän valiokuntamme jäsenet, jotka kuuluvat myös suurevaliokuntaan, voivat osallistua sitten kummankin valiokunnan kokouksiin. Joten huominen kokous alkaa kello 14.00 ja tuolloin äänestämme Dessin lausunnosta. Tästä on siis ilmoitettu teille jo viime viikolla. Jos muita kommentteja ei esityslistaan ole, näin esityslista hyväksytään täten muutettuna. Ja tulkkaus on saatavilla kaikilla kielillä. Sitten 28.3. ja 4.4. pidettyjen kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, jos kukaan ei näitä pöytäkirjoja ennen kokouksen päättymistä vastusta, niin ne ovat hyväksyttyjä. Ja tämänpäiväinen kokous lähetetään webstreamin lähe- lähetyksenä. Tänään aloitamme siis Kapula Santosin lausunnolla vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista. Ja tämä on siis lausuntoluonnoksen hyväksyminen. Onko kaikilla, tai oletteko kaikki valmiita äänestämään? Nyt kysyin ensin, haluaako Luis käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin voimme siirtyä äänestämään saman tien. Tämä siis käsittelee 12, 2012 talousarvioesityksen kolmikantaneuvotteluista neuvotteluja. Näihin on tehty 22 tarkistusta, jotka osittain koskevat pilottihankkeita, niiden jatkamista. Nyt voimme sitten varmasti siirtyä äänestämään. Bene. Ok. Ready? Yeah. Iniziamo. Dichiaro aperta la votazione. Nyt äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Esittelijän ääni täältä vielä puuttui. Eihän sitä nyt voida hyväksyä. Äänestys päättyy. No, pitää ehkä hieman odotella. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys alkaa tarkistuksesta kuusi. Äänestys alkaa. Kuusi. Neljä ja viisi taitavat jäädä välistä. Puheenjohtaja korjaa. Olette oikeassa. Koska kolmannen hylättiin, niin nelosesta äänestetään, joten äänestys nelosesta alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Delange haluaa ilmeisesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tarkistus numero viisi. Sen tarkoitus on poistaa kaikki esimerkit niistä sektoreista, joilla on ongelmia, kuten oliiviöljy, koska muitakin ongelmissa olevia sektoreita on. Sen sijaan, että poistaisimme tämän, mikä oli alkuperäinen ehdotukseni, olisi ehkä hyvä, että äh, otettaisiin esimerkiksi paitsi oliivi myös muut sektorit, joilla on ongelmia eli olivit plus sianliha, niin että meillä on esimerkkejä kahdelta eri Euroopan kolkalta, jossa on ongelmia. Dichiaro aperta la votazione Kiitos. Nyt sitten tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Äänestys alkaa. 18 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tarkistus 20 siis hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys tästä lausuntoluonnoksen muutetusta muodosta. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Onnittelut lausunnon valmistelijalle. Nyt voimme sitten siirtyä eteenpäin kohtaan viisi. Eh, abbiamo un voto prima... Ennen kuin siirrymme kohtaan viisi. Sittenkin kohta viisi. EUn ja Sveitsin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperäis, alkuperän nimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus. Valmistelija tälle lausunnolle on Shaba Tabaji. Nyt voimme siirtyä Tabajin lausuntoluonnoksesta äänestämiseen. Eli EUn ja Sveitsin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten merkintöjen suoja koskeva sopimus. Nyt Tabaji pyytää, että hintavaliokunta suosittaisi, että parlamentti hyväksyisi tämän. Nyt siirrymme äänestämään, siis tässä on kyseessä yksi ainoa äänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Eikö niin? Yksimielisesti hyväksytty. Valmistelija ei halua käyttää puheenvuoroa, joten siirrymme eteenpäin. Seuraavaksi kohta kuusi, sama menettelytapa. Äänestämme lausuntoluonnoksesta, jonka on laatinut Ashworth. EUn ja Norjan välinen maataloustuotteiden kaupalle myönnettäviä lisäetuuksia koskeva sopimus. Tässäkin tämä Sopimus on jo lähetetty parlamentille hyväksymistä varten ja vastuuvaliokunta suosittaa tämän hyväksymistä. Nyt äänestämme tästä. Oletteko äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämäkin laajalla enemmistöllä, vaikkakaan ei yksimielisesti. Nyt voimmekin sitten siirtyä kohtaan seitsemän, mehiläisten terveys ja mehiläishoidon haasteet esittelijänä Saba Sandor Tabaji. Ja käymme keskustelua asiantuntijan kanssa, jonka toivotan välittömästi tervetulleeksi professori Noiman. Ja Noiman on sveitsiläisen mehiläishoitoinstituutin vastuuhenkilö ja Tabajin aloitteesta hänet on pyydetty tänne puhumaan. Hän johtaa Kolos hanketta, joka ponnistelee mehiläisyhdyskunnan romahtamista vastaan. Maailmassa on koettu useita laajoja mehiläiskantoja heikentäneitä Ja Nyt pyytäisin toisin Shabatabaji antaa lyhyen alustuksen tähän aiheeseen ja sitten kuulemme 10 minuutin ajan professori Noimania. Olkaa hyvä, Tabaji. Hyvät kollegat, kun puhumme mehiläisten hyvinvoinnista, niin meillä on paljon tehtävää. Euroopan parlamentin täytyy reagoida Euroopan komission yksityiskohtaiseen tiedonantoon, jonka se laati viime vuoden huhti, äh, syyskuussa. Ja neuvosto huhtikuussa sekin esitti tiedonannon aiheesta. Te varmasti muistatte, että jo sitä ennen viime vuoden marraskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman aiheesta ja puheenjohtajamme De Castro ähm, ajoi tätä asiaa. Mitä tulee mehiläisten, mehiläisten hoidon ongelmiin, niin komissio ja neuvosto puhuvat myös siitä dramaattisesta tilanteesta, joka mehiläishoidon alalla vallitsee, koska menetykset tällä alalla ovat olleet mittavia. Olemme, voimme puhua siitä, että yhdyskunnittain mehiläisiä on kuollut. Ja me emme ole löytäneet vastauksia kysymykseen, miksi näin on tapahtunut, eikä meillä ole mitään vastalääkettä tähän ongelmaan. Useat ihmiset hankivat el- elantonsa mehiläisten hoidosta. Monet näistä elävät maaseudulla. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että mehiläisten hoito ei ole tärkeää sinään mehiläisten äh, vuoksi, vaan koska mehiläiset pölyttävät kasveja. Ja tämä on ympäristön kannalta erittäin tärkeää. Ja kun me nyt puhumme tässä siitä, mikä on hyväksi ympäristölle ja kun puhumme siitä, minkälaisen palveluksen mehiläiset tekevät pölytyksenkin alalla, niin on erittäin tärkeää, että me ylläpidämme tätä mehiläisten tarjoamaa pölytyspalvelua Euroopan tasolla. On erittäin hyvä, että me nyt keskustelemme tästä asiasta, koska mehiläisten hoitoa täytyy varjella ja suojella. Suurin osa mehiläisten hoitajista ovat amatöörejä, eivät ole ammattilaisia. Eikä riitä se, että suojellaan yksittäisiä mehiläisiä, vaan meidän täytyy tarkastella kokonaisia yhdyskuntia – kokonaisuutena, ja näitä yhdyskuntia täytyy suojella, koska se olisi ainoa keino voida tehokkaasti suojella yhdyskuntia ja ylipäänsä tätä tilannetta parantaa. Tällä hetkellä on keskusteltu siitä, mikä voisi olla tämän ongelman syy. Voin teille nopeasti luetella muutamia ongelmien lähteitä. On muun muassa muutamia ähm, parasiitteja, varroa-punkki ja eräs toinen punkki, jotka hyökkäävät mehiläisten kimppuun, vahingoittavat mehiläisiä. Ja meidän täytyy näitä loiseläimiä torjua. Tämä veroa punkki on siis yksiloinen, jota täytyy torjua. Ja siksipä kaikkein tärkein tehtävämme olisi nyt tutkia tilannetta, pyrkiä tutkimuksen keinoin löytämään uusia lääkkeitä, uusia keinoja, joiden avulla voimme torjua varoa ja varoa loista ja toista loista. Ja meidän täytyy myös tarkastella sitä, mikä on ilmastonmuutoksen merkitys, samoin kuin intensiivisen maatalouden vaikutus tähän ongelmaan. Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus on näiden mainittujen seikkojen vuoksi heikentynyt, ja ylipäänsä mehiläisten pölyttävät alueet ovat kooltaan muuttuneet. Tästä tietysti voidaan keskustella, mutta kyllä varmasti hyönteismyrkyillä torjunta-aineillakin on osansa esitettävänään ollut. Euroopan tasolla, Euroopan laajuisesti meidän täytyy kaikkien pyrkiä torjumaan tätä ongelmaa. On totta, että yksikään eurooppalainen instituutio ei ole toistaiseksi vakavasti puuttunut siihen, miten torjunta-aineiden sisältämät myrkyt, miten monilla tavoilla nämä myrkyt ovat voineet vaikuttaa. Täytyy pohtia myös torjunta-aineiden ainesosia, niiden toksisia vaikutuksia, pohtia miten näitä myrkkyjä voitaisiin korvata joillain muilla aineilla, sellaisilla, jotka edelleenkin tappavat hyönteisiä, siis loisia, mutta eivät siinä sivussa tapa ampiaisia mehiläisiä. Eli meidän täytyy vähän katsoa, että minkälaisia torjunta-aineita oikein käytämme ja valita huolella ne aineet, joita käytämme, niin että otamme huomioon mehiläisten terveyden. Mitä tähän sektorin tulee? Erittäin tärkeä tehtävä on kouluttaminen, opastaminen. Kuten sanottu, 90 prosenttia mehiläisten hoitajista on amatöörejä, harrastelijoita, eivätkä he välttämättä välttämättä ole oppineet tämän alan saloja riittävän huolellisesti, eivät tunne eläinten terveyteen liittyviä seikkoja. Esimerkiksi Unkarissa eläinlääkealalla on sellaisia ihmisiä, jotka ovat erikoistuneet mehiläisten terveyteen, mutta kaikissa maissa näin ei ole kaikissa maissa eläinlääkärit eivät ole perehtyneet ampiasten mehiläisten terveyteen. Sen vuoksi meidän täytyy Euroopan tasolla puuttua tähän ongelmaan. Ja toinen seikka, johon haluaisin vielä pikaisesti kiinnittää huomiota, on seuraava. Jos katsomme yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta, niin meidän täytyy katsoa paljon, paljon laajemmin näitä mehiläisten hoitoon liittyviä ongelmia, koska me voimme ratkaista nämä ongelmat Euroopan tasolla ainoastaan tarkastelemalla kattavasti ympäristöasioita ja kaikkea sitä, mihin olen viitannut tähän saakka. Me voimme tietysti puhua yksittäisistä maista, yksittäisten maisten yksittäisistä alueista ja pyrkiä torjumaan ongelmaa sillä tasolla, mutta kun katsotaan ähm, näiden tautien ja loiseläinten leviämisalttiutta, niin me emme voi toimia vain paikallisesti, vaan meidän täytyy torjua näitä ongelmia Euroopan laajuisesti ja Lullingin suostumuksella olenkin äh, pyytänyt tänne professori Noimannin. Nämä Yhdyskuntiin liittyvät ongelmat eivät aiheudu ainoastaan loisista, vaan myös siitä, että meillä ei ole luotettavaa tietoa käsissämme, käsillämme. Jopa niinkin simppeli asia kuin mehiläiskennojen lukumäärä on asia, josta emme voi olla varmoja. Emme tiedä, meillä ei ole luotettavia lukuja. Me tarvitsemme luotettavia lukuja, tietoja ja valvontajärjestelmiä. Ja jos katsomme nyt ympin toista pilaria ja sen tulevaisuutta, niin kyllä meidän täytyy paljon paljon vakavammin suhtautua muun muassa luonnon monimuotoisuuteen ja niihin alueisiin, joilla mehiläisiä hoidetaan ja kasvatetaan. Täytyy myös antaa enemmän, EU, pitää huoli siitä, että EU-varoja suunnataan myös lääkinnällisten tuotteiden, eläinlääketieteeseen liittyvien tuotteiden kehittämiseen. Jos nyt katsomme neuvoston tiedonantoja, niin näistä tiedonannoista kyllä löytyy paljon tietoa niistä ongelmista, joihin tulisi tarttua, mutta täällä parlamentissa me emme tyydy siihen, että vain luetellaan ongelmia. Me haluamme keskittyä konkreettisten ratkaisujen löytämiseen, koska mehän nyt puhumme konkreettisesta asiasta, ähm, mehiläisten terveydestä. Ja se on tärkeä sektori tällä alalla. Äh, täällä. Kiitoksia. Tabaci. Nyt sitten asiantuntijamme Peter Neumann. Annamme hänelle korkeintaan 10 minuuttia. Olkaa hyvä, professori. Thank you very much for the kind invitation. It's a great pleasure. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Minulla on ilo olla tänään paikalla. Haluaisin huomauttaa, että mehiläiset ovat ekosysteemin toiminnan kannalta keskeinen osatekijä. Ne tarjoavat meille biodiversiteettiä, niillä on myös keskeinen rooli myös ihmisten kannalta. Hyvin pitkälti ruokatuotanto on riippuvainen pölytyksestä. Haluaisin näyttää teille kuvan kuolleesta Yhdyskunnasta. Tämä kuva on ollut esillä usean otteeseen ja se on herättänyt paljon huomiota. Näette varmasti, että keon pohjalla kaikki mehiläiset ovat kuolleet. Pohjoisella mallonpuoliskolla tämä ilmiö on havaittu massiivisena. Kysymys herääkin, miksi mehiläiset kuolevat? On paljon syitä, jotka ovat yhteydessä mehiläisten terveyteen. Ravinteet, torjunta-aineet, ympäristö, stressi ja itse myös viljelytoiminta, joka aiheuttaa paljon stressiä mehiläisille. Myös vuorovaikutusta tapahtuu näiden tekijöiden välillä. On erilaisia patogeeneja, loisia, jotka vaikuttavat mehiläisiin. Sitten on myös eri ryhmien välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi torjunta-aineet voivat heikentää mehiläisiä niin, että ne ovat alttiimpia tietyille taudeille. Meillä on oikeastaan ääretön määrä vuorovaikutussuhteita näiden tekijöiden välillä. Kaikki Euroopan alueet ovat nyt joutuneet veroa punkin saastuttamiksi ja niillä on keskeinen rooli mehiläisten terve, terveyden kannalta. Mutta me emme varsinaisesti ymmärrä, mitä tässä oikein tapahtuu. Toisaalta meillä puuttuu ihan perustavanlaatuista tietoakin patogeeneistä ja superorganismien luonteesta. Mehiläinen on hyvin erilainen kuin joku muu eläin, vaikkapa lehmä viime vuosikymmenten aikana tutkimus tällä alalla on ollut vakavasti alirahoitettua, joten meillä puuttuu perustietoa perustekijöistä. On oleellista, että saamme yhteistyötä ja verkostoitumista. Tämä on keskeistä. Kun ajattelemme verkostoitumista, niin luonnollisesti tässä puhumme eh, verkostoinnista. Meillä on kolosverkosto, joka on jo olemassa – 55 maasta siihen kuuluu 269 jäsentä. Niin kuin ymmärrätte, niin minulla on varsin haastava tehtävä, kun yritän hallinnoida verkostoa. Euroopassa kattavuus on varsin hyvä, niin ikään myös latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Meillä on lukuisia työryhmiä. Jokainen työryhmä käsittelee eri osa-aluetta, joka on tärkeää mehiläisten terveyden kannalta. Tavoitteena on se, että kehitämme standardeja seurantaan ja tutkimukseen. Tätä osa-aluetta ei ole käsitelty mehiläistutkimuksessa. Toisaalta yritämme tunnistaa piileviä mekanismia yhdyskuntien kuoleman taustalla. Yritämme myös kehittää kestäviä strategioita tilanteen korjaamiseksi. Olemme käyttäneet paljon ponnisteluja niin, että saisimme laadituksi standardoidun kyselykaavakkeen, jolla voitaisiin arvioida äh, tietoja ja saisimme aikaiseksi vertailukelpoista luotettavaa tietoa näistä yhdyskuntien tappioista. Meillä on YK ympäristöohjelman kanssa yhteistyötä. 30 maassa keräämme tietoa mukaan luettuna Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Todellakin tämä on ollut suuri panostus, kun olemme koordinoineet tätä työtä globaalisti. Toinen seikka on niin sanottu B-book, mehiläiskirja. Haluamme koota yhteen eh, keskitetysti tiedon mehiläisviljelyyn aihealueista. Yhteistyössä tällä hetkellä Meillä on Euroopan laajuinen hanke BIDOC nimeltään. Se käsittelee nimenomaan patologisia ilmiöitä yhdyskunnissa ja yhdyskuntien kuolemia. Sitten toisessa hankkeessa on hieman laajempi ulottuvuus. Käsitellään tuottavia mehiläisiä ja yksittäisiä mehiläisiä. Ongelma rahoituksen suhteen on se, että rahoitus ei ole kestävällä pohjalla. mikään lyhyen aikavälin äh, rahoitustuki ei voi korvata sitä, että meillä on pysyvä puute äh, perustutkimuksesta mehiläisalalla. 20-30 vuoden ajan mehiläistutkimusta ei oikeastaan ole rahoitettu ja tällä lyhyen aikavälin rahoituksella tilannetta ei voida korjata. Mitkä ovat haasteemme? Koko EU:ssa äh, mehiläisten viljely on taantuvaa. Näin on ollut vuodesta 1985 alkaen. Sitä on tullut yhä vähemmän kiinnostava harrastus ja se on yhä, yhä raskaampaa työtä. Varroapunkki on todellinen riesa. Tämä koskee koko Eurooppaa. Tällä hetkellä kuitenkin viljelijät tekevät hyvää työtä pyrkiäkseen torjumaan punkkia, silti mehiläisyhdyskunnat kuolevat. Me emme vieläkään ole löytäneet kestävää ratkaisua tähän ongelmaan ja oikeastaan tämä on hyvin järkyttävää, kuinka vähän me tiedämme tästä punkista. Sitten tappiot ovat olleet meille suuri huolenaihe viime aikoina. Edelleenkin EUn ulkopuolelta meillä on myös paljon tuontia. En ymmärrä, miksi tuonti on edelleenkin esimerkiksi Australiasta laillista, kun taas siellä äh, ongelmana on ollut suuret tappiot. Me emme ymmärrä kollegoidemme kanssa, miksi tuonti edelleenkin Australiasta on sallittua näistä ongelmista huolimatta. Koulutuksessa on puutteita eri asianosaisten äh, suhteen Harrastelijat useimmissa maissa tarjoavat merkittäviä pölytyspalveluita. He eivät kuitenkaan saa tästä riittävästi tunnustusta. Tämä on tärkeää kasvien kannalta, ihmisten kannalta, elintarviketuotannon kannalta ja tunnustusta, tunnustusta tästä työstä ei juurikaan saa. Meillä on myös paljon eroavaisuutta Euroopassa esimerkiksi laadunvalvonnan suhteen. Mitkä sitten sitten ovat panokset, ketkä ovat asianosaiset tällä alalla? Luonnollisesti itse eh, mehiläisviljelijät, sitten tie, tiede, tiedealan ihmiset, eh, eläinlääkärit eh, ja teollisuus. Kestävä ratkaisu löytyy sitä kautta, että työtä koordinoidaan. Luonnollisesti sitten hallinto ja poliitikot ovat keskeisiä. Meidän pitäisi olla tietty tietoisempia tästä yhteistyöstä. Mitkä voisivat olla ratkaisut tilanteeseen? Parempaa koulutusta ja tietoisuutta asianosaisten keskuuteen. Toiseksi tunnustusta niin sanotuista pölytyspalveluista, joita mehiläisen viljelijät tarjoavat meille. Vaaditaan myös koordinoitua lähestymistapaa niin, että kaikki asianosaiset huomioidaan ja otetaan mukaan, jotta löydetään kestävä ratkaisu. Tarvittavia välineitä ovat eh, ensinnäkin se, että vähemmän tuotaisiin mehiläisiä EU-hun ulkopuolelta. Me tarvitsemme verkostoitumista, kolosverkostoa. Nyt on saatu aikaiseksi referenssilaboratorio. Me teemme läheistä yhteistyötä. Nyt kun meillä on tämä laboratorio olemassa, niin että voimme välttää myös päällekkäistä työtä Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös kustannustehokkuuteen. Tarvitsemme asian osaisten sidosryhmien parempaa koulutusta ja viimeiseksi kestävämpää mehiläistutkimusta, jotta veroa punkkiin löydettäisiin tehokas ratkaisu, niin muutaman vuoden rahoitus ei siihen riitä. Tarvitaan kestävää ratkaisua. EUlla varmasti on keskeinen rooli ratkaisujen löytämisessä me tarvitsemme kestävämpää tukea, tarvitsemme lisää varoja tutkimukselle niin, että voimme riittävällä tasolla puuttua mehiläisalan ongelmiin. Haluaisin kiittää Kolos-hanketta, kaikkia yhteistyötahojamme ja myös kumppaneitamme, jotka ovat olleet rahoituksessa mukana viime vuosina. Ja tietysti haluan kiittää myös teitä huomiosta. Kiitos. Grazie. Gra- Kiitoksia professori Noiman. Nyt sitten siirrymme keskustelemaan asiasta. Meillä on muutama puheenvuoropyyntö. Ensin Tarabella ja sitten Nicholson. Merci, monsieur le président. Moi, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin kiinnostuneena tätä esitystä, koska kyseessä on ongelma, joka tulee aina eteemme ja joka tulee aina eteemme se on perustavaa laatua oleva ja olemme puhuneet siitä paljon. Meidän ei täydy ainoastaan keskittyä määrittelemään siihen, mikä on ongelma, vaan myös ratkaisuihin. On sanottu, että se, jos mehiläiset katoavat, niin se on ongelma jopa koko ihmiskunnalle, ja ne saattavatkin tässä pikkuhiljaa kadota. On vaikea olla objektiivinen, mutta olisi hyvä, jos joku voisi kertoa meille, että missä ongelma piilee. Minä olen kyllästynyt siihen, että sanotaan, että on erilaisia tekijöitä. Emme me, ei se vetele, että me hajotamme resurssejamme ja sitten viiden vuoden kuluttua saadaan tieteilijöiltä erilaisia vastauksia aina sen mukaan, kenen, mikä lehmä heillä on ojassa. Me olemme keskustelleet jo vaikka kuinka pitkään tästä ongelmasta olemme kuulleet, että torjunta-aineet voivat olla yksi asia, joka häiritsee mehiläisiä, mutta meidän tulisi keskittyä Tuntuu siltä, että usein keskitytään vain tutkimukseen, mutta ei löydetä ratkaisuja. 50 vuotta kohta on kulunut siitä, tai viisi vuotta siitä, kun tätä asiaa on pohdittu, mutta mitään ratkaisua ei tule. Kyllä meidän tulisi uudessa ympissäkin löytää jokin keino ratkaista tämä ongelma. Tietysti biodiversiteettiä täytyy pyrkiä suojelemaan, mutta en enää halua kuulla ristiriitaisia vastauksia. Haluaisin, että spesialistit ja tiedemiehet tekisivät työtä ja kertoisivat meille jonkinlaisen yhtenäisen vastauksen ratkaisun. Eikä sekään vetele, että kymmenen vuoden kuluttua, sanotaan, että kymmenen vuoden kuluttua saatte ratkaisun. Aina vain tulee uusia loppareita ja uusia tutkijoita, jotka jatkavat tutkimustyötä, syövät rahaamme No minä itse en ole mikään tiedemies, mutta kyllä minä äh, odottaisin, että tiedemiehet edes sopisivat työmetodista, joka saattaisi johtaa ratkaisuun. Jos se, mitä äh, keksitte, ei toimi, niin täytyy sitten ryhtyä äh, löytämään uudenlaista ratkaisua, mutta jos tässä vielä 20 vuotta odotetaan, niin kohta kaikki mehiläiset ovat kadonneet ja me olemme miljoonia ja taas miljoonia syytävät tutkimukseen, joka ei ole toiminut eikä tuonut ratkaisuja. Eli kyllä, jos me haluamme subventoida jotain tutkimuksia, niin kyllä meidän pitää sitten ratkaisujakin saada. Grazie Mark. James Nicholson. Kiitos Mark. Seuraavaksi James Nicholson, sitten Nikolescu. Uh, thank you very much, uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe ei ole enää mikään uusi aihe, se on ollut puheissa jo pitkään. Edustaja Luling on ollut taistelun eturintamassa tässä valiokunnassa ja muissakin valiokunnissa jo pitkään, ja hän on yrittänyt korostaa niitä ongelmia ja vaikeuksia, joita alalla kohdataan. Emme ole huolissamme siitä, että ongelmia on ollut vuoden tai parin, vaan niitä on ollut jo pitkään, ja mehiläiset todellakin kuolevat mitään aluetta Euroopassa ei ole, joka ei olisi tätä joutunut kokemaan rahaa tarvitaan. Tutkimustoimintaa, kehitystoimintaa täytyy olla lisää. Meille kerrotaan, pitää olla kliinisempi sen suhteen, miten voidaan tunnistaa ongelmat ja mitkä todelliset ongelmat sitten oikein ovat. Jo jonkin aikaa on tutkittu, mutta mitään todellisia syitä kuolemiin ei ole löytynyt. Kuolemat jatkuvat edelleenkin. Tämä on todellinen vaikeus me ymmärrämme, että mehiläiset ovat keskeinen tekijä tulevaisuutemme kannalta. Tämä täytyy ymmärtää. Omilla kotiseuduillani ilman mehiläisiä ei olisi omenoita ja omenat taas ovat elinehto. Jatkuvasti meillä sanotaan, että tutkimusta tarvitaan lisää, tarvitaan tut- kehitystyötä, rahat se, tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta, mutta minä olisin taipuvainen kysymään ja täytyy kyllä tunnustaa, että samalla kuin Tarabella aiemmin, en ole asiantuntija tällä alalla, Va- olen valmis kyllä ottamaan torumisen vastaan, jos puhun pötyä, mutta kyllä meillä on oikeus esittää se kysymys, että mikä olisi se seikka, mitä me emme ole tehneet, mutta minkä nyt voisimme tehdä? Onko jotakin, jota olemme jättäneet huomiotta, jonka asiantuntijat tunnistavat, jota emme ole aiemmin tunnistaneet? Mark kysyy saman kysymyksen kuin minäkin. Täytyy olla joku syy. Ei, voi olla niin, että me vain vuodesta toiseen puhumme tästä ongelmasta. Ja täytyy todella kysy, kysyä se kysymys, että miten voi olla, että tämä ongelma on olemassa ja mitä me voisimme tehdä, että ongelmaan puututtaisiin ja todellakin saataisiin selville, mikä on varsinainen ongelman ydin. Joskus syytetään torjunta-aineita, joskus punkkeja. Aina voidaan syyttää vaikka mitä, voidaan syyttää tästäkin tuhosta vaikkapa Islannin tulivuorosta purkautuvaa tuhkaa. Mutta kyllä tämä tilanne on jatkunut jo liian pitkään, niin meidän täytyy saada lisää rahoitusta. Jos todella näin on, niin, niin tehkäämme niin, mutta keskitytään siihen, että saadaan selville, missä ongelma piilee. Vicepresidente Niculesco, poi... Nyt varapuheenjohtaja Niculesco sitten Raimas. Kiitos. Haluan kiittää asiantuntijaamme. Minä itse en ole mikään mehiläisekspertti, mutta muutamia huomioita voisin esittää. Mehiläisten hoito voi olla harrastus monille ihmisille, jotka haluavat sunnuntaipäivänsä huviksi hoitaa mehiläisiä, mutta kun puhutaan mehiläisyhdyskuntien kuolemasta, niin se, se on kyllä asia, jota täytyy torjua ja meidän täytyy rohkaista mehiläisten hoitajia, jotta nämä hoitaisivat jatkossakin mehiläisiä, jatkaisivat toimintaansa. Ja olisi hyvä, jos amatööreistä voisi tulla pikkuhiljaa ammattilaisia. Ja minulla olisikin kysymys asiantuntijallemme. Onko sellaisia mehiläislajeja, jotka olisivat resistentimpiä kuin muut, vastustuskykyisempiä? Ja kun puhutaan torjunta-aineista, niin vaikuttavatko nämä torjunta-aineet myös muun muassa hunajaan, jota sitten taas kuluttajat käyttävät? Kiitos. Nyt äh, Raima, sitten McGuinness. Kiitoksia. Minäkin kiitän teitä teidän esityksestänne. Se herätti minussakin jotakin kysymyksiä. Varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä tässä valiokunnassa, että meillä on valtaisa mehiläisongelma ja mehiläisterveyteen liittyvä ongelma, mutta samoin ongelma liittyy mehiläisviljelijöiden jälkikasvuun, eli viljelijät vanhenevat eikä ketään ole jatkamassa toimintaa ja tämäkin vähentää mehiläisten määrää. Mutta on myös tätä suurempi ongelma, joka liittyy koko maatalouspolitiikan uudistukseen ja uudistamiseen. Mistä saamme tarvittavat varat kaikkiin toimiin? Eli miten poliitikot voivat varmistaa sen, että todella voidaan parhaiten käyttää olemassa olevat varat ja puuttua tähän ongelmaan. Ja kun valvotaan tätä asian tilaa maailmanlaajuisesti, niin haluaisin tietää, ja olisi mielenkiintoista kuulla, tehdäänkö tämä samoin kriteerein kaikkialla maailmassa, vai toimivatko kaikki maat omien kriteereidensä pohjalta, koska jos näin on, niin silloin tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Ja sitten haluaisin tietää, vaihtavatko tutkijat tietoa keskenään, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja säästää myös resursseja. Ei ole hyvä, jos jokaisessa valtiossa tehdään omaa tutkimustaan, vaan että jos saadaan hyviä tuloksia aikaan, niin muualla sitten toistettaisiin samaa tutkimusta niin, että todella saataisiin varat entistä tehokkaammin käyttöön. Meidän täytyy lähteä siitä, että varoja on aina vain vähemmän, koska elämme edelleen talouskriisissä. Kiitos nyt uh, McGuinness ja sitten Martin Hoisling. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä muiden kollegoiden kanssa meidän tulee olla huolissamme tutkimuksesta, sen täytyy toimia, mutta sitten on hiukan laajempikin kysymys. Mehän puhumme nyt mehiläisistä, jotka ovat siis sellaisia mehiläisiä, joita kasvatetaan, mutta on myös muita mehiläisiä. Enkä ole koskaan kuullut kenenkään puhuvan näiden villimehiläisten terveydestä tai niiden osuudesta biodiversiteettiin tai pölyttämiseen. Ehkäpä asiantuntijamme voisivat tästäkin tältäkin kantilta asia valottaa. Se, että meillä on amatöörejä mehiläisten hoitajien keskuudessa niin paljon, niin sekin saattaa olla osa ongelmaa. Eli minä haluaisin puhua tästä laajemmastakin mehiläispopulaatiosta. Grazie, Maria. Kiitos. Hoisling. Sitten Eranth Garcia. Niin, ongelma on todella se, että Euroopassa ei ole enää mitenkään huvittavaa tai hauskaa kasvattaa mehiläisiä, vaan se on todella raskasta ja on vaikea löytää jatkajia tälle ammatille. Eikä toiminta useinkaan ole ammattimaista. Eli meidän täytyy todella nyt investoida koulutukseen ja mehiläisviljelijöiden jatkokoulutukseen, koska useilla alueilla tämä ala on täysin vaarassa. Tähän täytyy panostaa. Ja olemme jo pitkään keskustelleet tästä ongelmasta, se ei ole mikään uusi asia, ja sitä on myös tutkittu paljon, mutta kaipaan edelleen yhteyttä eri tutkimusten välille. Aiko, aikaisemmin puhuttiin siitä, että varroapunkki olisi tärkein ongelma, mutta se on ainoastaan yksi osatekijä. Ja täytyy myös muistaa se, että ongelmia mehiläistuottajille aiheuttavat liialliset kemialliset aineet. Esimerkiksi Etelä-Saksassa oli joitakin vuosia sitten alue, jossa tietyn torjunta-aineen käyttö tuhosi täysin mehiläiset. Samoin kulttuurin maisema köyhtyy entisestään, kulttuurikasveja, jotka, joita taas mehiläiset käyttävät ravinnokseen niitä on entistä vähemmän. Ja tässä syntyy tällainen eri syiden ketju. Ja kun olin mehiläisviljelijöiden tapaamisessa, joku sanoi, että emme tarvitse ainoastaan vihreämpää maatalouspolitiikkaa, vaan kirjavampaa maatalouspolitiikkaa. Eli kun uudistamme maatalouspolitiikkaa, niin täytyy todella panostaa monimuotoisuuteen ja siihen, että mehiläishoidolle jätetään sen ansaitsema sija. Ja on aivan selvää, että mehiläisillä on taloudellisesti katsottuna merkittävä rooli koko maataloudessa. Kiitos nyt Erans Garcia. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on aihe, jota käsitellään varsin usein. Me esimerkiksi kävimme matkalla Romaniassa ja kuulin tuottajalta huolista, jotka liittyvät mehiläisalaan, ja valvontaa, jota jäsenvaltiot harjoittavat, tulisi todella tehostaa, jotta voitaisiin todella tutkia, mitkä ovat ne syyt, jotka aiheuttavat mehiläisten kuolemia. Mutta haluaisin kuulla myös lisää esimerkiksi olosuhteista jotka vaikuttavat tähän, ja siihen, miten monimuotoisuuden vähentäminen on jo vaikuttanut siihen, kuinka mehiläiset säilyvät hengissä. Olen myös kuullut jotenkin asiantuntijoita Espanjassa tältä alalta. He tutkivat erästä tärkeää asiaa. Eli sitä, miten kännykät vaikuttavat ja niiden säteily vaikuttaa – mehiläispopulaatioon. Eli kaikki tämänkaltaiset kysymykset saattavat vaikuttaa niihin. Ja siksi olisi hienoa, että me todella tekisimme töitä tieteellisin kriteerein. Meillä olisi tieteellistä tietoa, jotka, joka olisi kerätty todella vakavasti otettavasti. Ja kun kuulen, että kritisoidaan GMOita tai muuta tämän tyyppistä, kun meillä ei ole mitään todellista tieteellistä tietoa, johon tämä kritiikki perustuu. Joten tarvitaan todella kylliksi tietoa, jotta tähän tilanteeseen voidaan puuttua. Samoin antibiootti, tällaisten aineiden käyttö on asia, jota täytyy tarkastella. Mutta toistan vielä, että meidän täytyy todella siis pohjata kaikki toimemme tieteelliseen tietoon eikä mihinkään mututuntumaan. Chiudiamo con intervento. Kiitoksia. Nyt sitten loppuun Lulling. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluan pahoitella esittelijältä sitä, että olin poissa talous- ja rahasiavaliokunnassa. Oli tärkeitä äänestyksiä ja olen siellä jäsenenä. Kun nyt olen kaiken tämän kuullut, niin ainakin vielä tuosta vuodella nuoruin tämän takia. Minähän olen pysyvä esittelijä mehiläishoitoaiheessa. Olen ollut sitä jo vuodesta 1994 lähtien. Kaikki, mitä on ehdotettu, vaadittu, pyydetty, me olemme sen kirjanneet Annaan mietintöön, lukuisiin mietintöihin. Kaikki vaatimukset on esitetty valiokunnalle ja komissiolle. Ja komissio on pitkään jättänyt nämä vaatimukset huomiotta. Mehän pyysimme al- alkuvaiheessa ensimmäisessä mietinnössä muun muassa jonkinlaista pölytyspalkkiota. Tämä taisi olla vuonna 1995. Me saimme aikaiseksi pelkästään onnettoman asetuksen siitä, että hunajan markkinoille tuon, tuontia ja tuotantoa helpotetaan. Valiokunta on aina seurannut aiheen kehitystä niin, että rahoitusta saataisiin 10 miljoonasta lähdettiin ja nyt on, ollaan vaivaisessa 32 miljoonassa koko mehiläishoitoalalle Euroopan unionissa. Tässä kaikki, mitä me olemme tähän mennessä saaneet aikaiseksi. Ja tämä raha on lisäksi vielä usein huonosti käytetty jäsenvaltioiden taholta, noin 50 prosenttisesti pelkästään. Eli meillä on yhteisrahoitus Olemme vaatineet sitä, että mehiläisten taudit huomioitaisiin myös eläinlääkintäpolitiikassa. Komissio ei tätä ota kuuleviin korvinsa, koska se sanoo, että eläinlääkintäpolitiikka koskee vain sellaisia tauteja, jotka voidaan äh, torjua ja parantaa. Nyt luen tätä tiedonantoa, jota me taustalla ajattelemme. Olen tyytyväinen siitä, että komissio on jossain määrin nyt herännyt tälle aiheelle. Puheenjohtajavaltio Unkari on niin ikään tehnyt oman osansa tässä työssä mehiläisten terveyden, terveyden suhteen. Tiedonanto on aika lailla onnistunut, mutta ei tässä pidä, pidä toimia niin, että lähdemme keksimään ikään kuin pyörää uudemman kerran. Komission pitäisi noudattaa parlamentin linjaa. Jos se olisi noudattanut parlamentin suosituksia vuodesta 1995 lähtien jo aiemminkin, kun Böge oli esittelijänä, minähän ryhdyin toimeen hänen jälkeensä, niin emme olisi tässä jamassa tänä päivänä. komissio on aina tehnyt paljon vähemmän kuin se, mitä me olemme vaatineet kaikki nämä 15 vuotta. Ei tätä kaikkea tarvitse lähteä ikään kuin uutena asiana keksimään. Komission täytyisi vain panna asiat täytäntöön. Unionissahan puhutaan aina kriisistä. Kriisi nyt ja kriisi aina. Jos unioni käyttää vain 30 miljoonaa mehiläisten pelastamiseksi, niin eihän sillä äh, ole mitään väliä. Hylätään koko juttu. Jos meillä ei ole varaa tutkimukselle, jos ei ole varaa kaikelle sille, mitä me olemme vaatineet jo näin kauan, niin ei, ei, sillä, ole mitään, ei sillä ole mitään merkitystä. Ei kannata päätöslauselmia rustata eikä mietintöjä vääntää, kun komissio ei täytäntöönpana. Sen pitää todeta, että se vihdoin ja viimein tekee konkreettisia ehdotuksia tekee ehdotuksen lainsäädännöksi, jota olemme jo näin pitkään odottaneet. Haluaisin todeta asiantuntijallemme, vaikkakaan en aivan kaikkea hänen puheenvuorostaan kuullut, että hän totesi sen, että välttämättä aina harrastelija mehiläishoitajat eivät tunne alaa riittävästi. En, en sanoisi näin. Ei, ei pidä lähteä syyttämään hoitajia. Ammattilaisia unionissa on aika lailla vähän tällä alalla. Kuvitellaanko, että yhtäkkiä yön yli voitaisiin nämä, nämä ammattilaisviljelijät korvata noin vain? Eihän se onnistu. Minä tulen pienestä maasta, tunnen oikein hyvin järjestöt, jotka toimivat mehiläishoitoalalla, tarvitaan koulutusta, tiedotusta. Sitä tarvitaan aivan valtavasti. Ei voida sanoa, että eivät he tunne ammattiaan. Ja ammattilaiseksi ei tule, jos ei ole jo ennen ollut mehiläishoitaja. Joskushan se täytyy aloittaa sekin homma. Ei sitä noin vaan kädenkäänteessä opi. Ei pidä jättää huomiota myöskään harrastaja hoitajia. Ei pidä syyttää heitä, etteivät he tuntisi ammattiaan. Me olemme hyväksyneet päätöslauselman. On useita syitä ongelmiin. Me tiedämme tämän. Ei ole vain yhtä syytä. GMO, jotkut väittävät, ovat vastuussa, jotkut taas syyttävät torjunta-aineita ainoana syynä. Ei tämä pidä paikkaansa, on lukuisia syitä. ennen kaikkea biodiversiteetin puutteet. Yhteisessä maatalouspolitiikassa tarvitaan resursseja, tarvitaan varoja niin, että voimme toteuttaa sen, mitä me olemme päätöslauselmissamme vaatineet. Vaikkakin yhden lajin viljelyä harrastetaan paljon, viljellään vain yhtä kasvia, esimerkiksi mehiläisten ruokkimiseen. Mehiläiset ovat vähän kuin ihmiset. Jos ihmisille tarjoaa vain yhtä ruokaa, niin ennen pitkään sairastuu. Sama pätee mehiläisiin. Sitten syntyy immuniteettivajetta. Meidän täytyy toimia niin, että me sanomme komissiolle, että lopettakaa nyt tämä korvien sulkeminen näiltä ongelmilta niin kuin olette toimineet jo 15 vuoden ajan, ja toteuttakaa se, mitä parlamentti vaatii. Emme me enää pysty lisävaateita esittämään sen lisäksi, mitä meillä on mietinnöissämme ja päätöslauselmissa kirjattuna 15 vuoden ajalta. Kiitoksia, Luling. Koko tämä valiokunta todella tukee teitä tässä näin tärkeässä aiheessa. Koska kysyitte nyt useita kysymyksiä komissiolta, niin kuulkaamme nyt saman tien tohtori Domada siitä, mikä on komission näkemys. Grazie puheenjohtaja ja esittelijä ja kaikki parlamentin jäsenet, jotka näin selkeästi ja tarkkaan ottivat kantaa komission viime joulukuun tiedonantoon. Kuuntelin äärimmäisen suurella mielenkiinnolla sitä, mitä esittelijä sanoi liittyen siihen, että tämä on ongelma, joka tulisi ratkaista EUn tasolla. Meillä ei ole kylliksi tietoa ja tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja. Muut parlamentin jäsenet puhuivat siitä, että resurssit ja varat saada, täytyy saada tehokkaasti käyttöön ja täytyy luoda eri EUn hankkeiden välistä synergiaa. Haluaisin muistuttaa tähän liittyen eräistä elementeistä, joita tässä komission tiedonannossa on. Komissio viime vuoden kuluessa on toiminut asiassa. Se on ensinnäkin nimennyt uuden viitelaboratorion Sofi Anses laboratorion Ranskaan ja toisen laboratorion, ja nämä tekevät yhteistyötä mehiläisten terveyskysymyksissä komission kanssa. Ja samoin olemme keränneet tietoa Better Training for Safer Food-hankkeen kautta. Samoin koulutusohjelmia on mukana kansallisissa ohjelmissa, joita säännöllisesti komission toimesta rahoitetaan. Tällaiset mehiläishoitoa tukevat ohjelmat ja niiden rahoitus, sitä on kasvatettu noin 25 prosentilla. Ja ne ovat noin 32 miljoonaa euroa vuosittain vuosien 2011 ja 2013 välillä. Samoin meillä on kolme tärkeää tutkimushanketta, joista Kolos on yksi. Meillä on myös BIDOC ja STERK-hankkeet, joissa ovat mukana mehiläiset, mutta myös muita pölyttäviä hyönteisiä. Totta kai pyrimme ratkaisemaan kaikki ongelmat, ei pelkästään mehiläisten suhteen, vaan myös muiden pölyttävien hyönteisten suhteen. No sitten täällä kysyttiin, mitkä olisivat tärkeimpiä toimia, joihin lähteä. Tämä onkin hyvä kysymys. Ja tähän on vaikea antaa yhtä vastausta, mutta komissio, kerro nyt siitä, mitä komissio lähitulevaisuudessa aikoo tehdä. Ensinnäkin aiomme järjestää pilottivalvontahankkeen, jotta todella saataisiin selkäkuva siitä, kuinka suuresta ongelmasta tässä mehiläiskuolleisuudessa ja kadossa on kyse. Tässä haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä ei ole siis pelkästään tieteellinen aloite, vaan tässä mennään pidemmälle niin, että otetaan mukaan valvontaohjelmaan jäsenvaltioiden viranomaiset. Ja tästä aiheesta keskustellaan 6. ja 7. kesäkuuta konferenssissa, johon olemme kutsuneet kaikkien kansallisten jäsenvaltioiden laboratorioiden asiantuntijat ja totta kai Euroopan parlamenttikin on tervetullut. Samoin käymme läpi lainsäädäntöä, joka liittyy mehiläistuotannossa liittyviin tuotteisiin. Tiedämme, että tähän liittyy suuria ongelmia ja käymme todella läpi koko lainsäädäntöä, jotta saataisiin käyttöön erilaisia aineita, joilla voitaisiin puuttua näihin mehiläistauteihin. Ja sitten torjunta-aineet, niitä katsotaan uudesta näkökulmasta ja samalla lisäämme rahoitusta erilaisiin tutkimushankkeisiin ja käymme läpi esimerkiksi mehiläisterveyteen liittyviä, liittyviä sääntöjä. Ja teemme yhteistyötä ympäristöpääosaston kanssa ja katsomme, ja käymme läpi kaikki, kaikkia niitä ohjelmia, joiden kautta voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Ja komissio koordinoi asioita myös sisäisesti. Varmasti ymmärrätte, kuinka tärkeä tämä ongelma on. Ei riitä, että yksi pääosasto puuttuu tähän mehiläisongelmaan, vaan mukana on useita komission pääosastoja. Ja me todella koordinoimme toimia, jotta komissio voisi ja EU voisi entistä tehokkaammin puuttua mehiläisongelmaan. Ja nämä ovat niitä toimia, joihin olemme ryhtymässä tulen seuraavana kahtena vuonna. Kiitos. Nyt sitten vielä Tabanji esittelijä saa loppupuheenvuoron. A <clears throat> kedves kollégák, a vita megmutatta, hogy... Hyvät kollegat, niin tämä Keskustelu osoittaa ainakin sen, että tunteet käyvät aika kuumina tämän asian suhteen ja monista asioista täytyy keskustella, koska meillä on, me olemme tehneet aivan liikaa, tai siis väitetään, että me olemme tehneet aivan liikaa tieteellistä tutkimusta, mutta Tämä ei pidä paikkaansa, koska meiltä puuttuu vielä paljon tietoa. Meillä ei ole edes tietoa siitä, kuinka monta mehiläiskennoa on olemassa. Meillä ei kerta kaikkiaan ole täsmällisiä lukuja eikä tietoja. Joten kun me puhumme vaikkapa mehiläiskennoista, niin eikö meillä tulisi olla edes jonkinlaisia tunnuslukuja? Eikö sellaisia pidä peräänkuuluttaa? tällä sektorilla on vielä paljon sellaisia alueita, joita ei ole tutkittu. Ja minä haluaisin keskustella tästä asiasta vielä jatkossakin. Olen nyt kuullut, kuunnellut sitä, mitä muun muassa Tarabella ja muut sanoivat, mikä on esimerkiksi GMOiden vaikutus mehiläisten hoitoon. Meillä ei ole Euroopassa objektiivista tutkimustietoa tästä asiasta. Miksi? No, jos me nyt puhumme näistä GMO-yrityksistä, niin tällaiset yritykset eivät halua saattaa tutkijoiden käyttöön esimerkiksi geneettisesti muokattua siitepölyä, joka mahdollistaisi sen, että tutkijat voisivat tutkia sitä, minkälainen vaikutus GMOilla on mehiläisten hoitoon. Joten jos sanotaan, että GMOilla ei ole mitään vaikutusta, niin se on ihan yhtä suuri vale kuin sanoa, että niillä on mielettömän suuri vaikutus, koska tutkimustietoa ei ole. Ja jos vaikka, siis mitä näihin torjunta-aineisiin tulee, niin suuri osa torjunta-aineista on jäänyt täysin tutkimatta vaikutusta, siis niiden vaikutusta mehiläisten hoitoon ei ole tutkittu. Tietysti niiden aineosia, yksittäisiä aineosia on tutkittu, mutta ei varsinaisten tuotteiden vaikutuksia. Entäpä sitten lääkinnälliset tuotteet, lääkkeet? Täällä sanottiin, että ei ole riittävästi lääkkeitä, joilla parantaa sairastuneita mehiläisiä. No se johtuu siitä, että lääkkeitä ei ole Ähm, kehitetty, koska kenelläkään ei ole riittävästi ähm, omaa etua siinä, että näitä lääkkeitä tutkittaisiin ja kehiteltäisiin. Siksi me haluaisimmekin, että eurooppalaista rahaa nyt käytettäisiin tähän tutkimustyöhön. Edustaja Lullin, ja olen, sanoi, ja minä olen yhtä mieltä hänen kanssaan, äh, sanoi, että meidän ei pitäisi toistaa toistaa sitä, mitä on jo sanottu 20 vuotta. On selvä, päivänselvä asia, että resursseja ei ole riittävästi. Ja totta on myös se, että meidän täytyy käyttää hyödyksemme sitä ammattitaitoa, joka mehiläisten hoitajilla on. Mutta valitettavasti tosiasia on se, että usein mehiläisten hoitajat itse yrittävät hoitaa näitä mehiläisiä kaikenlaisilla kotikonsteilla. Kyse ei ole ammattitaitoisesta toiminnasta. Eli mehiläisten hoitajienkin tulisi voida organisoitua systemaattisemmin. Mitä tulee ilmastonmuutokseen, Hoistlin ja muut puhuivat tällä ilmastonmuutoksesta ja erityisesti kuivuudesta, kuivista kausista – maapallon lämpenemisestä. Kaikilla näillä on ihan selvästikin kielteinen vaikutus siitepölyn tuotantoon ja sen tuotantokapasiteettiin. Komission tiedonanto sinänsä on oikein hyvä. Se sisältää useita sellaisia elementtejä, joiden takana tämäkin parlamentti voi seistä ja joihin meidän parlamenttina täytyy tarttua. Mielestäni, mielestäni meidän parlamentin täytyy nyt ottaa tämä viestikapula, jatkaa sitä työtä, jonka komissio on aloittanut, koska muussa tapauksessa vielä 15 vuoden kuluttua puhumme tästä asiasta, mutta mehiläiset ovat jo kuolleet. Kiitoksia. Nyt siirrymme sitten kohtaan kahdeksan esityslistalla. Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Lausunnon on valmistellut Sarbu. Sarbu on siis laatinut lausunnon, jossa hän hyväksyy komission tiedonannon, jossa maataloushyödykkeet määritellään e- EUn ensisijaiseksi huolenaiheeksi, samoin kuin raaka-aineet. Nyt antaisin valmistelijalle puheenvuoron ja muistuttaisin, että elintarviketurvallisuus on asia, jota käsittelemme huomenna tärkeässä kuulemistilaisuudessa täysistuntosalissa kello 9.30 ja paikalle tulee professori Romano Prodi. Toivottavasti kaikki pääsette mukaan. Sarbu. Vă prezint astăzi avizul referitor la o strategie eficientă privind materia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esitellä lausuntoluonnoksen koskien maataloustuotteiden tehokasta raaka strategia. Tarkoitus on saada aikaiseksi eurooppalainen strategia, raaka-ainestrategia Eurooppaan. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että meillä on edessämme lukuisia haasteita. Ensinnäkin elintarvikkeiden hinnat, hintakehitys ja toisaalta ilmastonmuutos. ilmastonmuutoksen vaikutukset elintarvikkeiden tuotantoon ovat yhä tuntuvammat. Väestö lisääntyy maapallolla ja hinnat ovat kovin volatiilit. Elintarviketuotantoketjussa on myös paljon häiriöitä. Tästä syystä me tarvitsemme lukuisia toimia, jotka takavat meille johdonmukaisen strategian eh, maataloustuotteiden tuotannossa – Haluaisin käsitellä hintojen volatiliteettia ja sitä, että hintoihin kohdistuu useammanlaista painetta. Luonnollisesti kausivaihtelua esiintyy, mutta tästä huolimatta meidän on varmistettava maataloustuotteiden tuottajille riittävä tulotaso. Meillä on oltava myös avoimuutta ja koulutusta sen suhteen, miten peruselintarvikkeiden hinnat muotoutuvat ja miten ne voidaan laskea. Elintarvikkeiden tuotannolla perustuotteella on keskeinen rooli elintarvikeketjussa. Täytyy toivoa, että tuleva yhteinen maatalouspolitiikka sisältää markkinavälineitä, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Ongelmana on se, että perustuotteiden hinnan nousu ei aina äh, kohdistu tuottajiin. He eivät pääse hinnan noususta hyötymään. On paljon myös keinottelua, jota pitäisi jollakin tavalla pystyä rajoittamaan. Meillä on komission ehdotus siitä, että, että elintarvikeperustaisia johdannaisia pitäisi, pitäisi pystyä jollakin tavalla säätelemään ja niiden vaikutuksia markkinoilla – Meillä on tulossa mietintö yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen uudistuksista. Me tarvitsemme vahvaa maatalouspolitiikkaa, joka takaa meille elintarviketurvallisuuden ja säädylliset tulot myös tuottajille. Haluan myös todeta, että kiitän kaikista kommenteista jo etukäteen. Kiitos. Muistutaisin tarkistusten jättämisen määräaikaan 27.5. kello 12. Nyt siirrymme käymään keskustelua tästä asiasta. Jos nyt joku kollegoista haluaa käyttää puheenvuoron. Valpuheenjohtaja Bove. Oui, je, moi je... Niin, minä olen tyytyväinen tähän mietintöön, koska mielestäni se on tärkeä ja se on erittäin erittäin yhteensopiva myös ympin uudistuksen pyrintöjen kanssa ja noudattaa samaa logiikkaa. Me tarvitsemme tehokkaan strategian, jotta Eurooppa ei olisi riippuvainen kansainvälistä markkinoista niin paljon. Me olemme jo käyneet keskustelua kasviproteiineista ja mielestäni Oslin on mietinnössään puhunut nimenomaan tästä ulottuvuudesta. Meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi viljely, vuoroviljelyllä me voimme suojella näitä proteiinikasveja ja voimme puolittaa tuontitarpeemme. Tämä kasviproteiinikysymys on keskeinen kysymys, kun ajatellaan vaikkapa Kiinan riippuvuutta Etelä-Amerikan lihamarkkinoista. Esimerkiksi soijan hinta tulee nousemaan ja se tulee vielä heikentämään tilannetta, joten on, jos me haluamme ylläpitää kasvatuksen myös Euroopan maaperällä, niin meidän täytyy lisätä proteiinikasvien kasvatusta. Maataloustuotanto tiettyillä Euroopan alueilla on laskussa, yritykset siirtyvät muualle. Jos me haluamme jatkossakin ruokkia Euroopan kansalaisia, niin me tarvitsemme itsenäisempää kasviproteiinien eh, tuotantoa. Tätä korostan. Kiitos. Grazie, onorevole Bove. Kiitoksia, Bove. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? McGuinness, ole hyvä. Chairman, just a brief comment. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt kommentti. Tiedonanto on hyvin tervetullut ja myös lausunto tietysti. Kenties tiedonannossa ei ole riittävästi elintarvikeketjusta ja maataloudesta. Oikeastaan tässä otetaan askel taaksepäin. Täytyisi pohtia, minkälaiset vaikutukset tällä on maatalouteen, muun muassa torjunta-aineilla. Ja niin kuin edustaja Bove totesi, niin esimerkiksi soija tähän kysymykseen liittyy. Kenties 27. päivä jotkut näistä seikoista voitaisiin ottaa mukaan tähän lausuntoon. Thank you very much, onorevole McGuinness. Kiitoksia McGuinness. Nyt sitten komissio, koska muut eivät ole enää pyytäneet puheenvuoroa. Kuka edustaa komissiota? Olkaa hyvä. Carvalho, Abraham Carvalho from... Nimeni on Carvalho, edustan komissiota ja olen yrityspääosastossa, en maatalouspääosastossa, koska tässä tiedonannossahan puhutaan maataloudesta, energiasta ja teollisesta raaka aineesta Te olette lukeneet eh, esittelijän suosi, ehdotussuositukset ja me olemme sitä mieltä, että ensinäkemältä ne vaikuttavat olevan ihan samoilla linjoilla komission ajatusten kanssa. Te olette korostaneet sitä, kuinka tärkeää avoimuus on ja tunnustatte, minkälaisia riskejä hintojen heilahteluun liittyy. Tässä vaiheessa voisin esittää seuraavan kommentin. Kohdassa kaksi. Esitätte syy-seuraussuhteen rahoitus laitosten ja spekulatiivisen käyttäytymisen ja hintojen välillä. Komission ehdotuksessa me vain sanomme, että on tietty yhteys, mutta meidän täytyy vielä paremmin ymmärtää näitä kehityskulkuja, joten ei ole ollenkaan ihan selvää se, että olisimme suoran kausaalisuhteen etabloineet tämän hintojen heilahtelun ja spekulaation välillä. Hintojen heilahteluun liittyy monia muitakin tekijöitä. Ihan fyysiset markkinat ovat yksi ja rahoitusmarkkinat ovat toinen tekijä. Ja, tämä, ja näyttää siltä, että olisi suora syy-seuraussuhde, mutta ei meidän pidä vielä hypätä tähän johtopäätökseen ihan noin vain. Bene, ringraziamo la Kiitoksia komissiolle, ja jos muita puheenvuoroja ei ole, niin sitten antaisin Dojanalle lyhyen loppupuheenvuoromahdollisuuden. Kiitoksia. Kiitos kollegoille kommenteista ja huomioista, ja haluan kiittää myös komissiota. Toivon, että komissio analysoi hieman syvällisemmin minun lausuntoluonnokseni ja sitten palaamme näihin aiheisiin myöhemmin. Molto bene, grazie. Allora andiamo rapidamente. Kiitoksia. Nyt siirrymme nopeasti eteenpäin esityslistalla. Seuraava kohta koskee vihreätä kirjaa haasteista mahdollisuuksiin yhteinen strategiakehys. kehys EUn tutkimus- ja innovointirahoitukselle, jonka esittelijä on Giovanni Lavia. Tutkimus on yksi tärkeimpiä peruspilareita, jotta voidaan saada uusia työpaikkoja EU-hun. Ja Lavia on laatinut lausunnon, jossa ehdotetaan esimerkiksi uusia tutkimuskohteita tulevalle tutkimuksen puiteohjelmalle. Ja annan nyt Giovannilla vielä puheenvuoron ja halu- halukkaat voivat ilmoittautua puh- puhujalistalle. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin hankalaa laatia näin lyhytsanaisesti lausunto näin monimutkaisesta aiheesta, mutta tällä kertaa se oli vielä hankalampaa, koska innovaatio- ja tutkimuskysymykset ovat niin moninaisia ja vaatisivat paljon tilaa. Meidän täytyy todella panostaa raaka-aineisiin ja inhimillisiin resursseihin, ja näihin keskitynkin lausunnossani. Mitä tulee luonnonvaroihin, uskon, että tutkimuksen ja kehityksen täytyy kohdistua siihen, kuinka voidaan puuttua siihen, että raaka-aineita, kuten vettä ja maata, on entistä vähemmän käytettävissä. Toimien täytyy olla kestäviä, jotta voidaan yhdistää nämä toimet laajoihin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Meidän täytyy myös panostaa biologisten ja fyysisten raaka-aineiden ja luonnonvarojen kestävämpään ja järkevämpään käyttöön, panostaa siihen, että resursseja ei tuhlata ja ympäristöä ei tuhota. Kun taas katsotaan inhimillisiä resursseja, on strategista investoida osaamiseen niin, että invest- innovoidaan koulutus- ja konsultointitahoja. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä, kun katsotaan kilpailukykyä. Ja tutkimuksen täytyy löytää sellainen kanava, joka yhdistäisi sen myös elinkeinoelämään. Meidän täytyy täyttää kuilu, joka teorian ja käytännön välillä on, ja meidän täytyy saada sovellukset entistä helpommin todelliseen käyttöön. Ja maataloudessa täytyy saada aikaan todellista innovatiivisuutta, joka todella hyödyttäisi sitten kuluttajia Euroopassa. Kiitän kaikkia niitä, jotka haluavat osallistua keskusteluun ja siihen, että tätä lausuntoa täydennetään, joka varmasti lopussa ottaa sitten huomioon kaiken sen, mitä kollegat siitä sanovat. Kiitos Giovanni. Nyt aloitamme keskustelun. Ja Paulsen varapuheenjohtaja on pyytänyt puheenvuoroa. Rova Polsen. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Laviaa erittäin hyvästä mietinnöstä. Mehän puhumme maataloudesta ja muutoksesta, jonka tiedämme tapahtuvan toistamiseen. Olemme sanoneet että että meillä on tässä kompromissiesityksessä hyvä yhteenveto kaikista ongelmista, kaikista vaikeuksista, mutta myös niistä mahdollisuuksista, joita meillä on edessämme. Itse haluaisin viitata pariin esimerkkiin siitä, kuinka modernilla maataloudella on sellaisia kriittisiä miten nyt sanoisin tämän, kriittisiä pisteitä, joissa voidaan nähdä, kuinka perinteinen maa, talous ja moderni teknologia tuovat parhaat puolensa. Me olemme puhuneet täällä mehiläisten hoidosta, hyönteisten torjumisesta ja muusta, mutta samanaikaisesti olemme puhuneet myös ilmastonmuutoksesta ja sellaisesta maataloudesta, joka joka kykenee jopa sieppamaan ja varastoimaan hiilidioksidia hiiltä. Kun me puhumme tällaisista asioista, niin puhumme yksityiskohdista, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tähän samaan kategoriaan kuuluu myös sellaisten torjunta-aineiden kehittäminen, jotka ovat ikään kuin täsmätorjunta-aineita. Ne toimivat siellä, missä niiden täytyy toimia, mutta ovat kuitenkin vaarattomia muille kuin näille tuholaisille. Ja pitää myös pitää huoli siitä, että tällaiset aineet eivät vahingoita esimerkiksi pohjavettä. Tämä on äärimmäisen tärkeä tutkimusalue. Se on käytännön kemiaa. Ja kun puhumme maataloudesta, kun puhumme siitä, kuinka maatalous vaikuttaa veteen, pohjaveteen, valtameriin, meriin, niin kyllä meidän täytyy myös katsoa sitä, tätä ikävää puolta, sitä, miten maatalous edesauttaa vesistöjen tuhoutumista. Mehän haluamme tuottaa ruokaa, sitten me lähetämme tämän ruoan kaupunkeihin – Ajatelkaapa nyt vaikkapa sitä, kuinka moni, monet kuorma-autot ja veneet ö, kulkevat ja seilaavat paikasta toiseen. Ajatelkaa, kuinka pitkiä matkoja ne kulkevat. Suuri osa jätteistä, myös biologisista jätteistä, syntyy tällä tavalla – Me pyrimme olemaan niin liikkuvia kuin mahdollista, mutta kun ajatellaan lähtöruutua, eli sitä, missä ruoka on tuotettu, niin me voisimme ehkä katsoa, miten mm, pelloilla syntyvää kaasua voitaisiin hyödyntää, esimerkiksi biopolttoaineita. Sitä voitaisiin käyttää muun muassa juuri liikenteessä. Ja jos ajatellaan vaikkapa ää, niin sitä lietettä, jota ei enää voi sen sisältämien myrkkyjen vuoksi palauttaa maahan. Ja jos ajatellaan vaikkapa lääkkeitä, lääkkeiden jäänteitä, joita ei voi enää käyttää, vaan jotka täytyy tuhota, niin meidän tulisi tutkia sitä, kuinka voisimme tehdä tästä lietteestä puhdasta lietettä kemiallisesti niin, että sitä voitaisiinkin käyttää lannoitteena. Ja tämä viemäri liete voisikin olla modernin teknologian avulla hyödyllistä. Se voisi olla hyödyllisempää kuin keinotekoiset lannoitteet. Ja tällä tavalla me voisimme pohtia miten, sitä, miten voisimme tehokkaammin käyttää kaikkea sitä jätettä, jonka synnytämme. Voisin kirjoittaa vaikkapa kirjan siitä, miten monia eri tapoja saattaisi olla käyttää, hyödyntää se jäte, jota tuotamme. Maatalousbudjetista ainakin osa tulisi käyttää juuri sellaisiin eh, tutkimusprojekteihin, joilla saattaa olla tällaisia vaikutuksia. Kiitos. Paulson. Kiitoksia. Ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, antaisin nyt puheenvuoron komission edustaja Rutille. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että minulla on mahdollisuus käyttää puheenvuoro valiokunnassa vastaan tutkimus- ja innovaatiopääosastossa näistä aiheista. Kenties voisin sanoa muutaman sanan yleisesti tulevasta puiteohjelmasta ja muutaman sananen sitten tutkimustarpeista maataloustuotannossa ja rehualalla. Niin kuin tiedätte, komissio on esittänyt vihreän kirjansa niin, että saisimme kaikkien sidosryhmien panoksen. Olemme iloisia siitä, että julkinen kuuleminen, joka on käynnistetty, on ollut kovin suosittu. Olemme saaneet yli 1300 vastausta eri tahoilta ja 750 kannanottoa virastoilta ja niin edelleen. Todellakin suurta mielenkiintoa ja valmiutta sidosryhmillä on tarjota oma panoksensa siihen, miten tuleva puiteohjelma pitäisi suunnitella. Meillä on 10. päivä kesäkuuta kokous, jossa tehdään yhteenvetoa tästä kuulemisesta. Silloin myös parlamentin edustajat ovat kutsuttuina tapahtumaan. Julkisen kuulemisen päätulokset silloin esitellään ja käydään keskustelua. Olette hyvin tietoisia siitä, että kolme päätavoitetta, jotka esitellään komission vihreässä kirjassa, ovat seuraavat. Ensinnäkin on tarve puuttua yhteiskunnallisiin muutoksiin, on lisättävä kilpailukykyä ja on tutkittava sitä, miten tieteellistä asiantuntijuutta voidaan parantaa, tutkimuspohjaa parantaa Euroopassa. Nämä ovat juuri sellaisia seikkoja, joita myös tämä valiokunta on lausunto luonnoksessaan korostanut. Kenties muutama sana tässä vaiheessa lausunnon korostuksista ja muutamista kommenteista, joita keskustelussa on kuultu. Me tiedämme, että yksi päähaasteistamme on se, että miten me voimme ruokkia yhä lisääntyvän maapallon väestön. Tarve elintarvikkeista kasvaa noin 75 prosentilla lähivuosina. Olemme käyneet keskustelua myös siitä, että biomassasta ja biopolttoaineista, bioenergiasta on yhä kasvava kysyntä. Kyse on samoista resursseista tässäkin lausunnossa. Korostetaan sitä, että resurssien riittävyyteen on keskityttävä ja toisaalta niiden puutteeseen. Nämä kommentit ovat täysin valideja kommentteja. Tällä hetkellä työstämme tiettyjä arvioita, jotka toteavat, että me luonnollisesti tarvitsemme ruokaa, hyvänlaatuista ruokaa hyvällä hinnalla, mutta tarvitaan myös biomassaa teollisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi kemian teollisuus Euroopassa tällä hetkellä luottaa pitkälti fossiilisiin polttoaineisiin, öljyyn ja muihin fossiilisiin polttoaineihin. Ne käyttävät vain noin 8 prosenttia uusiutuvia polttoaineita ja ovat kovin kiinnostuneita äh, siitä, että voitaisiin siirtyä yhä enemmän käyttämään biologisia raaka-aineita, joita saadaan muun muassa maatalouden ja metsätalouden sivutuotteina. Teollisuudessa ollaan siirtymässä öljyn jälkeiseen biopohjaiseen aikakauteen. Me tarvitsemme hyvää innovaatiokapasiteettia tutkimuspohjaa niin, että saavutamme tavoitteemme näissä molemmissa osa-alueissa. Elintarviketurvallisuus ensinnäkin ja toisaalta raaka-aineiden saanti teollisuuden näkökulmasta on turvattava. Tärkeää on se, että tutkimuksessa keskitytään resurssien kattavuuteen ja saatavuuteen ja toisaalta puutteisiin ja siihen, miten tämä vaikuttaa kilpailukykyyn maaseutualueilla ja myös tulokehitykseen. Tukisin myös sitä toteamusta, jonka olette esittäneet siitä, että tuottavuus ja kestävyys pitäisi maataloudessa saada yhdistymään. On tarve kehittää myös ympäristövaikutus ja ilmastovaikutusarvioita. Nämä ovat aivan valideja tavoitealueita, joihin vastaisuudessa täytyy keskittyä. Yleisesti tämä lähestymistapa, joka korostaa maataloutta sellaisena alueena, jossa esiin nousee merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, on hyvin onnistunut lähestymistavan valinta. Meidän on puututtava näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, on lisättävä kilpailukykyä ja tarkoitus on myös tarjota parempaa tieteellistä osaamista. Me tarvitsemme myös tiedon siirtoa toimielimiltä viljelijöille, alan toimijoille. Olemme havainneet, että tällä alalla on jo nykyjärjestelmän puitteissa tiettyjä puutteita. Välttämättä kaikki se hyvä tieto, jota meillä on, ei välttämättä välity eteenpäin. ympäristökysymyksissä on löydettävä uusia konsteja yhdistää tietämystä paremmalla tavalla. Euroopassa on onnistuttu siinä, että tuottavuutta on pystytty maataloudessa lisäämään noin 20 prosentilla viime vuosina. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että luonnonvaroja on ylihyödynnetty vesistöt ovat kärsineet, maaperä on kärsinyt. Tulevalla ohjelmointikaudella tällainen lähestymistapa täytyy sopeuttaa tieteellisiin tuloksiin. Tässäkin te voitte antaa oman merkittävän panoksenne. En halua käyttää liikaa valiokunnan aikaa. Kommentit ovat hyvin mielenkiintoisia, valideja ja odotamme innolla saavamme valiokunnan lausunnon. Kiitos. Bene, grazie alla commissione. Kiitoksia komissio ja Rute ja nyt vielä Lavia loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Paulsen ja komission edustaja näistä hyödyllisistä huomioista. Näyttää siltä, että kaiken kaikkiaan asia sisällöstä tässä lausunnossa ollaan varsin samoilla linjoilla. Ehkä joitakin asioita tässä voidaan erityisesti vielä korostaa. Olen toki yhtä mieltä siitä, mitä tässä sanottiin liittyen kansainvälisen väestön kasvuun ja siihen, että siihen täytyy liittää myös elintarvikkeiden tuotannon kasvu. Mutta tämä ei saa kuitenkaan haitata yhteisön ympäristöä. Meillä on entistä vähemmän luonnonvaroja käytettävissämme ja vähemmän esimerkiksi maatalousmaita ja muita resursseja. Ja meidän täytyy pystyä lisäämään kapasiteettia ilman, että tämä vaikuttaa haitallisesti ympäristöön. Ja tähän tarvitaan tutkimusta. Mutta tutkimuksen lisäksi perinteisessä mielessä ja perustutkimuksen lisäksi meidän täytyy pystyä siirtämään tutkimustiedot tuotantomaailmaan ja maatalousmaailmaan, koska aivan liian usein valitettavasti innovaatiot jäävät tutkimuskeskuksiin, eikä niitä saada siirrettyä todellisiin teknologioihin, joiden kautta Euroopan maatalouden kilpailukyky lisääntyisi. Tähän kaivataan lisäponnisteluja. Kiitän siis kaikista hyödyllisistä kommenteista ja odotan mahdollisia tarkistuksia, joita haluatte mahdollisesti tähän lausuntoluonnokseen jättää. Kiitoksia Giovanni. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on 7. kesäkuuta. Nyt kiitän teitä kaikkia. Tapaamme huomenna kello 9.30. Ja nyt ennen kuin koordinaattorit ja kosovalaismaatalousministeri tapaavat, niin pidämme tässä 10 minuutin tauon ja tapaammekin jo kello 17 koordinaattoreiden kanssa ja ministeri tulee paikalle sitten kello 17.30. Kiitos ja huomiseen.